kollegoistaan voisivat hyvinkin ottaa esimerkkiä hänestä. Kiitoksia. Tényleg végére értünk a vitának. Berekeztem a vitát, szerdán szavazunk. Näin pääsemmekin keskustelun päätökseen. Päätän tämän keskustelun tähän. Äänestys pidetään keskiviikkona puolilta päivin. Siirrymme seuraavaksi Eva-Britt Svenssonin mietintöön. Mietintö naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan EU-politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä. Ensin annan puheenvuoron Rova Svenssonille. Hän on esittelijä tässä. Kiitos. Tack, herr talman. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä ja eh, muita tasa-arvovaliokunnassa tässä, tässä asiassa, jossa sitouduttiin voimakkaasti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Minä olisin voinut nimetä useita naisia, jotka ovat olleet väkivallan kohteena, joita on murhattu väkivallan vuoksi. Mutta en aio tehdä sitä, vaan minä haluan välittää joitain kuvia tästä väkivallasta teille. Haluan välittää nämä kuvat sen vuoksi, että ne tulevat teille tietoon ennen äänestystä ja että jokainen edustaja ja jäsen tuntee, että minulla on nyt juuri tällä hetkellä mahdollisuus torjua tätä väkivaltaa äänestämällä myönteisesti mietintöäni kohtaan. Jos katsoo eh, naista, joka lukee iltasatua lapsille, yhtäkkiä ovi aukeaa, mies, isä ja aviomies tulee huoneeseen ja sekä nainen että lapsi tietää, mitä tapahtuu. Lapsi vetää peiton päänsä päälle, pitää korviaan, haluaa sulkea ulos sen, mitä hän tietää tapahtuvan. He kuulevat miehen huutavan, he kuulevat, että äitiä potkitaan ja äitiä lyödään. Tämä on yksi kuva väkivallasta toinen nainen, joka on elänyt pahoinpideltynä, uhalttuna usean vuoden ajan, mutta ei uskalla lähteä liitosta saadakseen uuden elämän lasten, lastensa kanssa, mutta he lähtevät kuitenkin, hän pääsee turvalliseen asumispaikkaan sen jälkeen, kun hän jättää lapsensa päivähoitoon. Mies odottaa häntä päiväkodin ulkopuolella iskee häntä veitsellä, nainen kuolee. Jälleen yksi uhri tässä järkyttävässä väkivallassa, joka kohdistuu naisiin. Väkivalta, joka kohdistuu naisiin juuri sen vuoksi, että me olemme naisia. Tämä kuolemaan johtava väkivalta naisia kohtaan tässä viimeisimmässä esimerkissä tapahtuu juuri silloin, kun nainen on saanut rohkeutta lähteä liitosta. Ainoa mitä nainen voisi tehdä, olisi, on äh, hakea avioeroa miehestä, joka luulee omistavansa naisen. Kun mies ymmärtää, että hän ei enää pystykään pitämään naista käsissään, vallassaan, hän tekee tällaisen epätoivoisen teon. Sitten seuraava esimerkki. Äh, tyttö lähtee elokuvista, sanoo hei kavereilleen ja lähtee kävelemään yksin kotiin päin. Hän kuulee raskaita askeleita takanaan ja hän huomaa, että joku hyökkää hänen kimppuunsa, hänet raiskataan. Hän selviää hengissä, mutta tämä muisto jää hänelle koko hänen elämäkseen. Komissio on omassa toimintaohjelmassa Tukholman ohjelman täytäntöönpanemiseksi sanonut, että vuonna 2001 ja 2000 2012 esitetään tiedonanto tästä väkivallasta ja että tiedonantoa seuraa EU-tasoinen toimintaohjelma. Toivotan tervetulleeksi tällaiset askeleet ja odotan kovasti tällaista tiedonantoa. Niin kauan kuin naisiin kohdistuu tällaista sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vain sen vuoksi, että olemme naisia, niin kauan emme voi puhua tasa-arvoisesta yhteiskunnasta. Naisten ihmiset ja valinnat rajoittuvat tämän väkivallan kautta tai tietoisuuden kautta siitä, kuinka laajamittaista tämä väkivalta on. Naiset ovat uhreja sukupuoliperusteiseen väkivaltaan, mutta joskus täytyy lopettaa se, että ajatellaan, että naiset ovat vain uhreja. Nämä ovat usein naisia, jotka pystyvät sitten rakentamaan itselleen ja lapsilleen kunnon elämän, kun väkivalta loppuu. Nyt Euroopan parlamentissa halutaan osoittaa tukea näille rohkeille naisille. A nők iránti együttérzéssel, és akkor megkérem Malmström biztos asszonyt a bizottság nevében. Nyt kysymys on siitä, miten me suhtaudumme naisiin. Sitten Rova Malmström, olkaa. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Svenssonia tästä erittäin tunteita herättävästä puheenvuorosta. Naisiin kohdistuva väkivalta on todellakin erittäin suuri prioriteetti komissiossa. Tätä osoittaa myöskin sukupuolten tasa-arvoa koskeva strategia. Naisiin kohdistuva väkivalta Euroopassa on valtavan suuri ongelma. Tästä syystä me teemme fokusoidusti työtä tämän ongelman kitkimiseksi. Olemme luoneet selkeitä, johdonmukaisia poliittisia linjauksia tämän ongelman ratkaisemiseksi Euroopassa. Teidän mietintönne, Rose Svensson, on erittäin hyvä ja minä tuen teidän aloitteitanne. Parempi yhteistyö, tietojenvaihto ja synergia Euroopan komission ja parlamentin toimien välillä – toivottavasti johtaa parempiin toimiin tässä suhteessa tulevaisuudessa. Monet seikat, jotka te mainitsette mietinnössänne, ovat jo mukana komission työohjelmassa, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaisen torjuntaa. Maksi, maksimoidaksemme vaikutuksemme keskitymme niihin aloihin, joilla meillä on selkeä oikeudellinen perusta perussopimuksessa. Uhrien oikeuksia käsittelevä paketti käsittelee myöskin erityisen haavoittuvia ryhmiä, naisia, mutta myös lapsia. Paketti tullaan esittelemään ensi kuussa. Jokainen rikoksen uhri tarvitsee apua rikoksen jälkeen, jotta hän selviää menettelyistä ja muusta. Naiset ovat erityisen haavoittavaisia, mikä ovat kärsineet väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa, häirintää, ahdistelua, kotonaan tai muualla. Heidän täytyy saada tietoa, heidän täytyy päästä yhteyksiin oikeiden ihmisten kanssa ja oikeuden piiriin. He tarvitsevat erityishoivaa ja turvaa ja lisäksi he tarvitsevat oikeutta ja kompensaatiota korvauksia kärsimyksistään. Vähimmäisä uhrien käsittelytaso pitäisi saada Euroopassa aikaiseksi kautta Euroopan. Siksi komissio aikoo ryhtyä vahvistamaan uhrien asemaa Euroopassa. Tulemme esittelemään ensimmäisenä askeleena lainsäädäntötoimien pakettiin oikeudesta saada suojaa ja tukea silloin, kun on kyse rikoksen uhrista ja myöskin keskinäisestä yhteistyöstä tuen antamiseksi. Haavoittavaisimpaan ryhmiin tullaan keskittämään erityisesti sukupuolisen väkivallan ja perheväkivallan uhreihin. Komissio tulee niin ikään tukemaan taikka varmistamaan vastavuoroisen tunnustamisen suojatoimien kohdalla silloin, kun esimerkiksi nainen tai henkilö on joutunut jatkuvasti jonkin perheenjäsenen tai esimerkiksi puolison jatkuvan väkivallan kohteeksi. Kukaan nainen, joka siirtyy maasta toiseen ja joka on saanut suojaa yhdessä maassa, olipa sitten kyse rikosoikeudellisesta tai siviilioikeudellisesta suojasta ei saa menettää tätä suojansa, kun he yrittää maan rajan. Toimia tullaan täydentämään vielä komission toimikauden aikana muilla välineillä, jotka keskittyvät erityistarpeisiin, joita erityyppisillä uhreilla on. Esimerkiksi komissio pohtii vahvempia toimia, joita voitaisiin taistella naisten sukupuolten silpomista vastaan, jonka te mainitsitte myöskin mietinnössänne. Rikosoikeudisten toimien ohella me tarkastelemme myöskin sitä, miten naiset saavat enemmän valtaa omiin käsinsä. Me käsittelemme naisiin kohdistuvien rikosten tilasto puolta myöskin ja sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä instituutti tulee keräämään tietoa ja analysoimaan myöskin tietoa. Loppu sanoikseni toteaisin, että komissio antaa merkittävää tarjosta tukea tälläkin hetkellä, jotta voitaisiin taistella naisiin kohdistuvaa rikollisuutta vastaan. Daphne Kolmonen esimerkiksi varmistaa kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välisen paremman yhteistyön. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia, rouva komission jäsen. Seuraavaksi tulemme ryhmien puheenvuoroihin. Ensin edustaja Jiménez Becerril EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Useimmiten, kun olen puhunut tässä parlamentissa, olen ilmiantanut naisiin kohdistuvan väkivallan ja niin tälläkin kertaa. Minä en ollenkaan väsy tähän teemaan vaan päinvastoin pidän välttämättömänä sitä, että puhun edelleen tästä ihmisoikeusloukkauksesta julkisesti, koska tarvitaan kaikupohjaa tällaiselle tärkeälle kysymykselle. Ja tämä parlamentti on paras mahdollinen kovaääninen, joka minulla on tämän sanomani esiin tuomiseen. Naiset ovat ryhmä, jotka, joihin kohdistuu huonoa kohtelua. Ja meidän on tärkeää täällä saada aikaan lainsäädäntöä, jonka nojalla voimme rangaista väkivallan tekijöitä ja auttaa uhreja kun arvioiden mukaan 25 prosenttia Euroopan naisista on kärsinyt sukupuolien sidonnaista väkivaltaa ja lapset yhtä suuressa määrin on mahdotonta olla vaatimatta suurempaa sitoumusta, kuten komission toimintaohjelmassa vaaditaankin. Mielestäni on välttämätöntä jatkaa tästä asiasta puhumista, jotta uhreja voidaan suojella ja näinhän me teimme eurooppalaisen suojelumääräyksen kohdalla, jossa toimin esittelijänä. Toivon, että se tulee todeksi mahdollisimman nopeasti. Tämä mietintö on saanut taakseen suuren konsensuksen ja suuren tuen alusta saakka, mikä osoittaa sen, että kun puhutaan perheväkivallasta, joka koskee kaikkia perheenjäseniä, lapsia, ikääntyneitä henkilöitä, naisia ja miehiä, niin silloin poliittinen opportunismi ei todellakaan ole paikallaan. Meidän täytyy päästä lähemmäs ratkaisuja, meidän täytyy päästä eroon tästä sosiaalisesta ongelmasta, ennen kaikkea puhumalla siitä ja toiseksi työskentelemällä asian korjaamiseksi. Kun puhumme sukupuoleen sitoutuneesta väkivallasta, emme ole kyenneet toistaiseksi vähentämään kuolonuhrien määrää. Eli jossain on jotain vikaa. Nyt meidän on unohdettava demagogia ja ryhdyttävä puheista tekoihin annettava lisää todellista apua ja sovellettava ja saatava aikaan tarvittavaa lainsäädäntöä, jotta naiset voisivat elää ihmisarvoista ja turvallista elämää, jotta kaikki uhrit voisivat tietää ja haluan sanoa kaikille urheille, että täällä minä olen ja tästä minä puhun, kunnes kenenkään ei enää tarvitse kärsiä tästä sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta. Viattomien uhrien aika on ohi, nyt riittää ja haluan sanoa sen ja toivon, että te kaikki sanotte sen yhdessä minun kanssani. Kiitos hölgyeket... Kiitoksia. Rouvia täällä salissa en nyt tule keskeyttämään, jos he puhuvat liian pitkään. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta edustaja Thompson. Europæiske kvinder udsættes for vold. Mere end hver tiende kvinde bliver udsat for seksuelle overgreb. Joka kymmenes nainen on joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Joka neljäs on kohdannut väkivaltaa. Neljäsosa lapsista kertoo lapsuudessaan kärsineensä fyysisestä väkivallasta. Tämä on Euroopassa erittäin vakava ongelma. Meidän täytyy tehdä tälle jotakin. Emme saa sulkea silmiämme tältä ongelmalta. En nyt haluaisi kuulla enää tarinoita naisilta, joiden miehet ovat heittäneet happoa heidän kasvoilleen, taikka jotka ovat eri tavoin loukanneet haavoittaneet heitä. Olen kuunnellut kammottavia tarinoita naisilta ja tämä on suuri häpeä koko EUn kannalta. EUn täytyy tehdä jotakin heti. Väkivalta täytyy lopettaa kerta kaikkiaan. Siksi tämä nyt käsittelemämme mietintö on niin kovin tärkeä. Se on merkki siitä, että Euroopan parlamentissa ilmapiiri on sitä sellainen, että nyt vihdoinkin katsotaan, että tämä väkivalta on loukkaus ihmisoikeuksia vastaan. Meidän täytyy reagoida. Me tarvitsemme direktiivin, joka kerta kaikkiaan lopettaa naisiin kohdistuvan väkivallan. Tarvitsemme myöskin koordinoitua toimintaa. Meidän täytyy varmistaa, että uhrit saavat mahdollisimman hyvää suojaa. Täytyy varmistaa, että missään Euroopassa ei voi ilman mitään rankaisua, ilman rankaisematta ryhtyä toimiin naisia vastaan. Ennaltaehkäisyyn täytyy satsata. Väkivalta ei ole mikään yksityisasia voimme vain poliittisesti toimia tätä ilmiötä vastaan. demok- Kiitoksia. Sitten tullaan liberaaliryhmään. Edustaja Parvanova, olkaa hyvä. Kiitos. Kaksi minuuttia. Thank you, Chair, Madam Commissioner. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Kiitän esittelijää erinomaisesta työstä ja peräänantamattomuudesta siinä, että torjutaan tätä sukupuoleen perustuvaa välikaltaa. Välitöntä toimintaa ei ole naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, ei ole pelkästään kiireellistä, se on välttämätöntä. EU-laajuisia instrumentteja on otettava käyttöön. Tiedämme, että EUn sisällä on paljon eriävyyttä lainsäädännössä. Esimerkiksi viime vuonna suoritettiin vertaileva tutkimus esimerkiksi tukipalveluista ja syytemahdollisuuksista. Olemme nähneet nyt merkkejä siitä, että halutaan siirtyä väkivallattomuuteen. Tämä oli osa naisien oikeuksia koskevaa peruskirjaa, joka julkaistiin viime vuonna. Kuitenkin monet jäsenvaltioista ei, eivät ole toteuttaneet lainsäädäntöä suojatakseen naisia väkivallalta ja syrjinnältä ja nyt huomaamme, että unionin ydinarvot eivät, niitä ei sovelleta puoleen EU-kansalaisista. Nyt odotamme komissiolta tähän asiaan paneutuvaa lainsäädäntöaloitetta. Tarvitaan vähimmäistandardit ja ne täytyy nivoa lainsäädäntöön ja sen on oltava osa hyvin kattavaa strategiaa, jolla torjutaan kaikkea sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Tätä tulisi täydentää myös laajalla tietoisuuden kasvattamisella, erityisesti eurooppalainen vuosi, jolla, jolloin torjutaan kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kansalaisten allekirjoitusten kerääminen olisi osa tätä. Perusarvomme on perussopimuksissamme Odotamme selkeää vastausta siihen, miten ja koska komissio eh, esittää tehokkaita eh, EU-tasoisia toimia asiassa. Kiitän. Kysynem szépen, képviselőnő. Kiitoksia, Rova Parvanova. Ja seuraavaksi tulemme vihreän ryhmään. Rouva Cornelissen, olkaapa hyvä. Puolitoista minuuttia. Uh, I am happy that... Olen hyvin iloinen siitä, että sukupuolen perustuvan väkivallan vastainen taistelu on Euroopan komission ja Euroopan parlamentin yhteinen prioriteetti. Tämä antaa meille yhteisen päämäärän, jotta voimme saada aikaan edistystä tulevina vuosina. Toivon, että tätä mietintöä pidetään keskeisenä panoksena tähän uhripakettiin, jonka Euroopan komissio on meille luvannut. Ja tämä paketti puolestaan tulee olemaan yksi keskeisiä aspekteja kun puhutaan laajasta Euroopan laajuisesta strategiasta, joka koskee uhrien tukemista, mutta myös muita väkivallan vastaisen taistelun muotoja. Esimerkiksi eh, vähimmäistaso eh, avustajapalveluissa. Kaikilla naisilla pitäisi olla mahdollisuus saada oikeusavustusta, psykologista apua ja eh, päivystysapua, turvataloja ja niin edespäin. Meidän täytyy muun muassa maanmuuttajia, maanmuuttajanaisia auttaa, joilla ei ole oleskelulupaa ja niin edelleen. Tässä mietinnössä on hyvin monia keskeisiä aspekteja mukana ja me vihreän ryhmänä toivomme, että voimme äänestää sen puolesta. Mutta jos kohta 19 ja J-kirjain kohta pysyvät tässä mukana, jos siinä puhutaan, erotellaan toisistaan vapaaehtoinen ja pakotettu prostituutio. Ja jos nämä pysyvät tässä, niin meidän täytyy äänestää tyhjää. Me toivomme kuitenkin, että voisimme olla mukana työskentelemässä tämän tärkeän paketin hyväksi yhdessä komission ja jäsenmaiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Cheskova, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä ECR-ryhmän puolesta. Vážený pane předsedo, vítám tuto zprávu Evropského parlamentu z a jsem toho názoru, že členské státy musí... Kiitän tästä aloitteesta, onnittelen teitä ja jäsenvaltioiden on otettava käyttöön lainsäädäntöä, jotta voidaan lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta. Yksi tärkeä äh, naisiin kohdistuva väkivallan muoto on lähisuhdeväkivalta, kotiväkivalta. EKR-ryhmä on sitoutunut tukemaan perheitä ja erityisesti lapsia. Tämä liittyy nimenomaan perheväkivaltaan. Perhe, perheväkivallalla on katastrofaaliset seuraukset kaikille perheen jäsenille. Lapset joutuvat todistamaan väkivaltaa perheessään jatkuvasti. He pitävät ikään kuin väkivaltaa tavanomaisena, tavallisena ja voi olla, että he sitten aikuiselämässä itse käyttäytyvät väkivaltaisesti tai hyväksyvät sen koulussa. Naisiin kohdistuva väkivalta vahvistaa eriarvoisuutta naisten ja miesten välillä yhteiskunnassa ja vaikuttaa naisten asemaan yhteiskunnallisesti. Ne naiset, jotka kärsivät koti- ja perheväkivallasta, ovat usein taloudellisesti riippuvaisia puolisostaan, joka on usein väkivallan tekijä. On kehitettävä keinoja, jotta saadaan näkyväksi nämä väkivallan teot. On keskusteltava yhteiskunnan tasolla – asiasta ja aloitettava tiedotuskampanjoita, tietoisuuden lisäämiskampanjoita asian esille tuomiseksi. Naiset usein epäröivät kertoa julkisesti kokemuksistaan ja siksi lains, Euroopan tasoiset lainsäädäntöaloitteet, erityisesti tämä suojelumääräys ja pidätysmääräys Euroopan tasolla voisi olla, voisivat olla tärkeitä instrumentteja. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi tulemme yksittäisiin puhujaan. Ensinnäkin Rouva Figueiredo Kuen puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kyse on erittäin tärkeästä mietinnöstä. Siinä vaaditaan uuden tyyppistä lähestymistapaa sukupuolien, sukupuolen perusteella kohdistuvan väkivaltaan. Siinä vaaditaan ennaltaehkäiseviä toimia ja suojatoimia. Erityisestikin verotaan sen puolesta, että naiset voitaisiin vapauttaa ja pääsisivät pois köyhyysloukusta, pois epävarmoista työsuhteista ja heillä olisi vapaus itse valita oma elämäntyylinsä. Näin ei valitettavasti tänä päivänä aina ole laita. Usein nähdään tilanteita, joissa naiset ovat erittäin riippuvaisia kumppanistaan tai heidät pakotetaan prostituutioon tai heidät pakotetaan alistumaan perheväkivaltaan, koska he ovat riippuvaisia miehestään. Ja tämä on kestämätön tilanne naisen kannalta. Meidän täytyy ryhtyä nyt vihdoinkin tuumasta toimeen, sanoista tekoihin. Kyse on kaikkein vakavimmasta ihmisoikeusloukkauksesta, väkivallasta, erityisestikin sukupuolen perustuva väkivalta, omaa erittäin, tai tuo mukanaan erittäin ikäviä vaikutuksia myöskin lasten elämään. Ja kun talouden, talouskriisi vallitsee, tilanne vain huononee. Mitä nopeammin komissio ja jäsenvaltiot toimivat asiana korjaamiseksi, sitä parempi. Emme saa kerta kaikkiaan sallia sukupuolen perustuvaa väkivaltaa, erityisesti silloin, kun se kohdistuu naisiin. Kiitoksia. Ja sitten menemme eteenpäin puheenvuoroissa. Seuraavaksi rouva Matera. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen taistelu on yksi Unkarin puheenjohtajavaltion prioriteeteista. Siksi minä pyydänkin, että voitaisiin hyväksyä pitkän tähtäimen toimia poliittisella, sosiaalisella ja oikeudellisella alueella, jotta voisimme poistaa tämän sukupuolen perustuvan väkivallan ja saada aikaan sukupuolten välisen tasa-alvon. Minä itse olen tässä parlamentissa ollut mukana luomassa tätä väkivallan, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista vuotta, jotta kaikki Euroopan kansalaiset tulisivat tietoisiksi tästä ongelmasta. Ja minun mielestäni Euroopan komission tunnustaminen tässä 2010-2015 toimintaohjelmassa, joka taistelee väkivaltaa vastaan kaikin keinoin, on erittäin tärkeä askel, jonka täytyy vihdoinkin johtaa myös konkreettisempiin toimiin. Me odotamme strategista ohjelmaa, jonka komissio on täksi vuodeksi luvannut, ja tämä strateginen ohjelma, sen täytyy sisältää lainsäädännöllisiä ja käytännöllisiä toimia, jotka takaavat tällaisen väkivallan uhreille tarpeenmukaisen suojelun kansallisten oikeusjärjestelmien ja rikosoikeudellisten järjestelmien sisällä. Euroopassa ollaan sitä 20-25 prosenttia naisista ovat, on jossain vaiheessa elämänsä kokenut väkivaltaa ja myös puoli miljoonaa Euroopassa asuvaa naista on kokenut ö, sukupuolielinten silpomista. Nämä tilastot valitettavasti koko ajan nousevat. Ne ovat erittäin hälyttäviä ja huolestuttavia ja ne vaativat asiaan puuttumista heti. Toimielinten on puututtava tähän asiaan heti. Naisiin kohdistuva väkivalta on seurauksiltaan erittäin dramaattista kaikkien perheenjäsenien kannalta lapset, lapsista tulee tällaisen väkivallan epäsuoria uhreja. Naisiin kohdistuva väkivalta on ilmiö, jota on hyvin vaikeata valvoa, koska usein uhrit itse häpeävät ja pelkäävät ilmi antaa viranomaisille väkivallan, jonka uhriksi ovat joutuneet. Toimielinten tehtävä on vaikea, mutta niitä tarvitaan ja siksi minä, kuten Rouva Jimenez Becerrilkin, haluan sanoa, että jo riittää tämä väkivalta. Kiitoksia. Estrella képviselő nőnek. Rouva on seuraavaksi puheenvuoro. Olkapa hyvä, puolitoista minuuttia. Obrigada, senhor presidente. Na minha qualidade relatora... Kiitos puhemies. Varjoesittelijänä onnittelen esittelijä erinomaisesta mietinnöstä, jota poliittinen ryhmäni tukee. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusrikkomus. Se on rikkomus ihmisoikeuksia vastaan. Naiset, jotka ovat väkivallan uhreja, joutuvat luopumaan oikeuksistaan ja vapauksistaan ja heitä hyväksikäytetään. Kävin Portugalissa erässä turvakodissa jonkin aikaa sitten ja keskustelin siellä olevien naisten kanssa – Jotkut heistä viittasivat kertomuksissaan tuskaiseen elämäänsä ja kertoivat, että heidän lapsensa kärsivät myös, mutta onneksi he olivat ilmiantaneet väkivallan tekijät. Puhuin myös lasten kanssa. Lapset itse olivat valittaneet, koska naiset olivat liian peloissaan ryhtyäkseen toimiin. Kuitenkin nämä olivat uhreja, eivätkä he olleet turvassa omissa kodeissaan, omissa avioliitoissaan. Joskus heidät oli suljettu koteihin, he eivät päässeet ulkona liikkumaan vapaasti. Mielestäni tällaista ei voi jatkaa ja on varmistettava, että he eivät jatka elämänsä uhreina, tilanteiden uhreina, jotka eivät voi tehdä mitään. Mielestäni tämä heikentää demokratiaa itseään, sillä nämä naiset, heiltä on otettu pois kansalaisoikeudet. Siksi meidän on torjuttava tätä äh, vastaan. Köszönjük szépen, most pedig äh, Wojciechowski. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Wojciechowski. En, vihdoinkin kuulemme myös miehen puheenvuoron tässä keskustelussa. Muutenhan tämä menee hiukka subjektiiviseksi. Kiitoksia puhemies. Naisiin kohdistuva väkivalta on yleensä perheväkivaltaa. Ja meidän täytyy kerta kaikkiaan ryhtyä oikeudellisiin toimiin torjuaksemme tämän tyyppistä väkivaltaa. Olemme täysin samaa mieltä Rouva Svenssonin mietinnön kanssa. Haluaisin mainita kuitenkin toisen tyyppistä väkivaltaa. Naiset joutuvat usein myöskin valtiollisen väkivallan kohteeksi. Valtio vie naisilta lapset. Ja tämä on yhä useammin naisiin kohdistuva teko. Mikään ei ole naiselle pahempi kuin, että häneltä viedään hänen lapsensa – Hiljattain Puolassa tuomioistuin otti kymmenvuotiaan lapsen äidiltään, koska äitiä syytettiin siitä, että hän leikki liikaa. Anteeksi, lu- ru- rukoili ri- liikaa, tulkikuuri väärin. Ja, ja auttaako tämä sitten vanhempien elämää, mikäli lapset viedään heiltä ja viedään lasten kotiin? Lapsia viedään vanhemmiltaan silloinkin, kun vanhemmilla on konfliktitilanne meneillään. Me olemme nähneet hyvinkin dramaattisia tapauksia, kun poliisi on tullut viemään lapset äideiltään, taikka viranomaiset ovat tulleet heitä riistämään äideiltään. Minun mielestäni perheen arvoa on liikaa nyt vähätelty. Valtio on liikaa puuttunut perheiden elämään lain nojalla lapsen vieminen äidiltään ja myöskin äidin vieminen lapselta on erittäin dramaattinen teko. Tällainen pitäisi kerta kaikkiaan estää. Ei tällaista voi millään tavalla perustella esimerkiksi köyhyydellä. Köyhiä perheitä pitää pikemminkin tukea, mutta perhesiteitä ei pidä rikkoa, koska usein tämä tarkoittaa sitä, että parannuskeino on pahempi kuin itse tauti. Kiit Kiitoksia. Sitten rouva Skrzylewska, kaksi minuuttia. Olkaapa hyvä. Zadowoleniem odnoszę się do faktu, iż podczas tej sesji Parlament Europejski przyjmie raport, który prezentuje wielopłaszczyznowe podejście. Niin, hyvin suurella tyytyväisyydellä tervehdin tätä mietintöä, jossa on erittäin monipuolinen lähestymistapa naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen. Tämä tulee auttamaan kielteisen ilmiön vastaisessa taistelussa ja vain integroitu lähestymistapa monella tasolla, poliittisella, sosiaalisella, oikeudellisella ja koulutuksellisella tasolla voi tuoda tuloksia tässä asiassa. Me kuitenkin odotamme, että saamme direktiiviehdotuksen, joka keskittyy pelkästään naisiin kohdistuvaan väkivallan vastaiseen taisteluun. Toivon, että komissio saa pian aikaiseksi tällaisen ehdotuksen. Vielä pari huomautusta. On erittäin tärkeää, että naisiin kohdistuva väkivalta, että sitä tarkastellaan Eh, huonona asiana ei pelkästään naisen ja perheen kannalta. Me alamme nyt nähdä myös sen eh, kustannukset koko yhteiskunnalle. Sillä on kova hinta. Ja kun keskustelemme tästä, meidän ei pitäisi vain keskittyä väkivallan vastaiseen taisteluun, vaan myös siihen, että on olemassa tietynlaisia käyttäytymismalleja meidän pitäisi todella stigmatisoida se, että naisiin kohdistuva väkivalta sosiaalisesti hyväksytään. Ja meidän täytyisi myös puhua siitä, miten lapsia kasvatellaan, kasvatetaan niin, että heillä olisi taso, korkeatasoista arkielämää. On hienoa, että näin merkittävä mietintö on saatu aikaiseksi ja haluan esittelijää kiittää ja toivon, että pian pääsemme tästä tekoihin. Meidän täytyy myös alkaa suojella naisia. Kiitoksia. A következő felszólaló Boskurt képviselőnő másfél. Niin, ja sitten seuraavaksi rouva Boskurt, puolitoista minuuttia olkaa. Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Ja, hier ben ik. Uh, de commissie heeft in het Stockholm-programma aangegeven alle mogelijke middelen. Tukholman ohjelmassa komissio ilmoitti useita toimenpiteitä, joilla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kuitenkaan vielä ei ole kattavaa strategiaa tässä asiassa. Turvallisuus on tärkeä hyödyke ainakin yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville. Tämä koskee laajaa joukkoa naisia, jotka edelleen joutuvat kärsimään väkivallasta, pakkoavioliitoista, sukuelinten silpomisesta ja muun tyyppisestä väkivallasta. Tarvitsemme tutkimusta ja erityishuomiota äh, näihin uhreihin on kiinnitettävä. Komission on välittömästi esitettävä eurooppalaista strategiaa, jolla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja siinä strategiassa on kiinnitettävä huomiota erityisesti näihin mainittuihin haitallisiin mm, Mm, keinoihin ja toimintaan. Euroopan pidätysmääräys, ei, sitä ei ole vieläkään eh, sovellettu Euroopan laajaisesti. Mielestäni nämä asiat eivät saa lakka, lakkautua rajalle. Kiitoksia. Edustaja Simanskia en näe, hän ei siis liene paikalla, joten mennään seuraavaan puhujaan. Bauer, kaksi minuuttia. Nawiązując do moich przedmówców i do sprawozdania pani... Kiitoksia puhemies. Viitaten siihen, mitä edellinen puhuja ja Rova Svensson totesivat, sanoisin, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ilmenee yhteiskunnassa aina. Yksi syistä on se, että naiset ovat aineellisesti huonommassa asemassa kuin miehet heillä on huonompi koulutus, heillä on matalammat palkat tai huonommat työpaikat ja matalampi, huonompi yhteiskunnallinen asema. Kuitenkin naiset kantavat suurimman osan taakasta silloin, kun on kyse lasten kasvatuksesta. Monissa maissa erilaiset perhetuet ovat riittämättömiä. Varhaiseläkkeet ja heikommat sosiaaliset tuet johtavat siihen, että naiset ovat yhä riippuvaisempia puolisoistaan, ja tätä tilannetta emme voi sietää. Olisi erittäin tärkeää osoittaa, että silloin kun on kyse äitiyslomasta ja lasten kasvatuksesta, naisten asemaa vahvistetaan. Euroopassa on taloudellisia vaikeuksia siksi, että demografinen väestötieteellinen kehitys on menossa siihen suuntaan, mihin se nyt menee. Naisiin kohdistuvan väkivalta täytyy kitkeä pois. Naisten riippuvaisuus miehistä on yksi niistä syistä, miksi he altistuvat väkivallalle ja joutuvat passiiviseen asemaan ja joutuvat sietämään väkivaltaa, joutuvat uhrin asemaan. Euroopan parlamentti voi korjata tilannetta, erityisestikin niiden maiden osalta, joissa köyhyys on vaikea ongelma naisten elämässä. Tämä on erittäin tärkeä viesti ja olen erittäin kiitollinen esittelijälle hänen mietinnöstään siksi, että hän otti tämän asian esiin ja ehdotti erilaisia ratkaisuja. Kiitoksia. Sitten Rova Bauerille puheenvuoro. Kaksi minuuttia. Minäkin haluan kiittää kiittää esittelijää tästä hyvästä mietinnöstä. Uskon, että tämä on todella tärkeä yhteiskunnallinen ongelma, josta tässä on kyse. Me Euroopassa olemme tottuneet siihen, että todella hyvin paljon tehdään kun sanotaan, että jollakin teemalla on taloudellista merkitystä. Silloin kyllä ryhdytään toimeen, mutta tämä mietintö osoittaa sen, että vuosittain kuluu miljardeja euroja sen tosiasian johdosta, että naiset altistuvat väkivallalle. Tämä väkivalta kaikissa muodoissaan ja kaikilla tasoilla on olemassa. Se koskettaa sekä rikkaita että köyhiä, se koskettaa sekä koulutettuja että kouluttamattomia naisia. Ja vuosittain on tosiaan satoja naisia, jotka joutuvat ulkoisen väkivallan uhreiksi. Euroopassa on hyvin monimuotoista sukupuolen perustuvaa väkivaltaa, joistakin muodoista täällä on jo puhuttukin. Ja myös on viitattu siihen, että naiset menettävät itseluottamuksensa väkivallan takia, että he eivät enää ikään kuin ole oman elämänsä eh, herroja tai valtiaita tai valtiattaria. Ja tiedämme myös, että meillä ei oikeastaan ole oikeaa todellista oikeusperustaa tässä asiassa etenemiseksi. Mutta me voimme luoda yhteisen eurooppalaisen strategian, vaikka yksittäiset oikeusjärjestelmät eivät olekaan harmonisoituja tämän asian suhteen. Me silti voimme tehdä jotain ja, ja edes keskustella tästä asiasta. Sekin jo auttaa. Sitten haluaisin vielä kiinnittää huomion siihen, että on todella olemassa rikosoikeudellisia tekoja ja joitakin jäsenmaita, joissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei pidetä rangaistavana tekona. Tämä asiantila täytyy saada loppumaan ja sen takia on myös välttämätöntä, että me teemme yhteistyötä Euroopan tasolla. Me todella tarvitsemme tätä eurooppalaista strategiaa kipeästi. Kiitoksia. Rova Kosta on seuraavaksi vuorossa. Olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Svensson. Kiitos puhemies. Kiitän esittelijä Svenssonia. Tiedämme, että naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta lisääntyy Euroopassa koko ajan ja pyydämme komissiolta esitystä strategiaksi tämän to- ilmiön torjumiseksi. Kotiväkivalta, sukuelinten silpominen on tietysti luettava mukaan tähän strategiaan, mutta myös seksuaalinen häirintä työpaikoilla tai esimerkiksi raskaana olevien naisten painostaminen siihen, että he jättäisivät työpaikkansa, irtisanoutuisivat. Sellaistakin tapahtuu. Ja naisia sorretaan myös lehdistössä muun muassa mainosten kautta, loukkaavan äh, mainostamisen kautta. Lissabonin sopimus luo perustan sille, että me voimme lähentää jäsenvaltioiden kantoja asiassa ja saada jäsenvaltiot tunnustamaan, kuinka tärkeä eh, rikollisuuden tai suuri rikollisuuden muoto naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta on. Kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten keräämät tilastotiedot väkivallasta ovat hyvin tärkeitä ja osoittavat, että jäsenvaltioiden ennaltaehkäisevillä strategioilla voidaan vähentää väkivallan määrää. On siis yhteinen tahto Euroopan parlamentissa. Minäkin allekirjoitin kirjallisen vetoomuksen asiassa, että järjestettäisiin eurooppalainen naisiin kohdistuvan väkivallan väkivalta vastaava vuosi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten rouva Bastos, kaksi minuuttia alkaa.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 Köszönjük szépen. Blinkevics képviselőnöt kérem egy percet. Kiitoksia. Pone pirmininkė. Rova Blinkevics, puolitoista minuuttia. Rankta gerą pranešimą. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia myöskin rova Svenssonille hänen erinomaisesta mietinnöstään. Mietintö tarjoaa meille erittäin kokonaisvaltaisen kuvan naisiin kohdistuvasta ihmisoikeusrikkomuksesta – Väkivalta ei tunne kulttuurisia, yhteiskunnallisia tai maantieteellisiä rajoja. Tukholman ohjelma hyväksyttiin viime vuonna. Nyt komission pitäisi sen pohjalta laatia toimintasuunnitelma naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi niin pian kuin mahdollista. Sen vuoksi kehottaisin, että välittävästi ryhdyttäisiin toimiin ja tämä strategia julkaistaisiin mahdollisimman pian. Sukupuolen perustuva väkivalta seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa, pakkoavioliitot, sukupuolten silpominen ja muuta tämän tyyppiset rikokset vaikuttavat naisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen tavalla, joka jättää jälkeensä. Sen vuoksi tarvitaan terveysviranomaisten, tuomioistuinten ja poliisivoimien välistä yhteistyötä, jotta voitaisiin paremmin torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Voisin kiittää Rova Malmströmiä myöskin hänen toimistaan, kun hän on tukenut kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät työtä naisten hyväksi. Ja kaikissa kriisin aiheuttamissa vaikeissa olosuhteissa täytyisi varmistaa, että rahoitus säilyy ennallaan eikä sitä leikata. Az utolsó bejegyzett hozzászólóként Flasikova. Kiitoksia. Sitten tulemme viimeiseen puheenvuoron Flasikova Benova puolitoista minuuttia. Hoci sa na násilie páchané na ženách a porušovanie ich práv upozorňuje už niekoľko... Naisiin kohdistuva väkivalta ja heidän oikeuksiensa polkeminen on jo muutaman vuoden ajan ollut huomion keskiössä, mutta emme ole silti pystyneet näitä rikoksia estämään. Naisiin kohdistuva väkivalta ei vahingoita pelkästään naisia itseään, vaan myös heidän perheitään. Perheelämä kärsii siitä suuresti. Perheelämän pitäisi olla turvallista ja lapset, jotka kokevat tällaista väkivaltaa tai todistavat sitä, he ovat myös uhreja ja siksi meidän täytyy Euroopan tasolla kiinnittää huomiota naisiin ja lapsiin, jotka ovat perheväkivallan uhreja. Haavoittuviin naisiin, vanhempiin, ikääntyneisiin naisiin, heidän intressiensä suojeleminen on vielä hankalampaa, monimutkaisempaa. He ovat sukupuolisen kohdistuvan väkivallan uhreja, heidän henkilökohtaisia vapauksiaan rajoitetaan ja he saattavat joutua jopa ihmiskaupan uhriksi. Tämä on yksi kaikkein pakottavimpia sosiaalisia ongelmia, joita vastaan meidän on taisteltava. Meidän on saatava aikaan tehokkaampia rangaistuksia, jotka noudattavat rikoksen vakavuutta. Meidän täytyy pystyä ehkäisemään näitä vakavia ihmisoikeus- ja ihmis- ihmisten vapaus, vapauksiin kohdistuvia rikkomuksia, ja meidän täytyy taata naisille hyvä elä. Kiitoksia. Sitten tulemme Catch the Eye-menettelyyn. Eli ja täällä on 15 puheenvuoropyyntöä Catch the Eye-menettelyn kohdalla, eli tästä tulee hankalaa. Mutta meillä nyt on eh, vielä hieman aikaa. Ja sitten annan puheenvuoron seuraaville henkilöille. Eli nämä henkilöt saavat nyt sitten puheenvuoron így is ki kell. Mutta ne, jotka ovat tänään jo käyttäneet puheenvuoron tässä keskustelussa, eivät saa käyttää toista puheenvuoroa catch the menettelyn puitteissa. Herra Kelly on ensimmäinen puhuja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiinnittää huomenna kahteen seikkaan. Ensinnäkin naisiin kohdistuvan väkivaltaan ja toiseksi miesten asemaan hotellien työntekijöinä. Väkivalta on ilmiö, jota emme saa hyväksyä. Varsinkin nuoria miehiä täytyy kouluttaa hillitsemään vihansa paremmin ja heidän suhteessa naisiin. Silloin kun nostaa kätensä ja lyö naista, tämä täytyy pitää täydellisenä tabuna. Elokuvissa tätä ilmenee, joissakin kulttuureissa se on hyväksytty ja valitettavasti joissakin kodeissa. Miehen rooli hotelleissa työntekijöinä on toinen aiheeni. Karol Michela Harta sai surmansa kuheruskuukautensa aikana Mauritiuksella, kun hän meni hotellissa, käveli hotellin käytävää pitkin kohti hänen omaa huonettaan. Miehet harvemmin joutuvat hotellinsa murhien kohteeksi kuin naiset. Sen vuoksi riski ja todennäköisyys joutua väkivallan uhriksi on naisten kohdalla paljon suurempi kuin miesten. Minä haluaisin, että tämä asia otettaisiin nyt uudelleen käsittelyyn. Kérjük, tartsák be az időt, most már igazán voltunk. Olkaa ystävälliset ja pitäkää kiinni puheajoista. Kiireen adumääntä. Seuraavaksi edustaja Taabella. Yksi minuutti. President, madame la commissaire, chers collègues, je... Puhemies, hyvät kollegat, tervehdin Rovas Svenssonin mietintöä, jossa otetaan ähm, huomioon, että tämä väkivalta, kaikki sen muodot ovat rikosoikeuteen, rikosoikeudelliseen syytteeseen johtavia tapahtumia. Mitä tulee väkivaltaan, minusta on kamalan nähdä, kuinka erilaisen kohtelu voi olla. Vaikka raiskaus on rikosoikeuden alalle kuuluva asia, sitä ei käsitellä samalla tavalla. Esimerkiksi Liettuassa avioliitossa tapahtuva raiskaus, sitä ei ole olemassa. Ja Slovakiassa tiettyjä raiskauksen muotoja ei pidetä lainkaan raiskauksina. Myös Maltalla on samantyyppisiä esimerkkejä. Se, että minimoidaan uhri ja hänen asemansa, ovat sellaisia asioita, että komission on välittömästi laadittava strategia, jolla torjutaan kaikkia tämän väkivallan erilaisia muotoja. Kiitos. Kiitoksia. Sitten rouva Maisna, Yksi minuutti. President. Me olemme hyvin selvästi huomanneet naisiin kohdistuvassa väkivallassa ei ole kyse herrasmiessopimuksesta, vaan se on ihmisoikeusloukkaus. Ja jopa lapsetkin epäsuorasti ovat tällaisen väkivallan uhreja. Siitäkin täällä on puhuttu ja voivat olla suoraankin uhreja, koska kuoleman ja keskenmenojen pääsyy on naisiin kohdistuva väkivalta. Tämä ei, tässä ei ole kyse vain perheväkivallasta, vaan myös pakkoprostituutiosta ja kunniamurhista, ihmiskaupasta, sukuelinten silpomisesta ja niin edelleen. Ja tämä mietintö, josta haluan Rova Svenssonia kiittää, eh, sen tarve nousi siitä, ei pelkästään siitä, että tasaver, tulevan tasavertaisuusmietintöön tarvitaan näitä elementtejä, vaan myös Lissabonin sopimus antaa nyt mahdollisuuden tehdä direktiivin yhteisen oikeuskehyksen Euroopassa. Ja mielestäni se on kiireellisesti tarpeellista, jotta me pääsemme päättäväisesti tässä eteenpäin. Tämä on rajat ylittävä eurooppalainen ongelma, jota vastaan meidän täytyy pontevasti taistella. Kiitoksia. Sitten on vuorossa rouva Bertman. Yksi minuutti. Gewalt gegen Frauen hat viele Formen. Naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotoja, ja se on kansainvälinen ongelma. Kansainvälinen yhteisö ei ole vielä saanut tätä ongelmaa hallintaansa. Väkivalta tarkoittaa sitä, että terveys ja turvallisuus, uhrin elämä jopa vaarantuu. Usein naiset ovat äh, ulko- työelämän ulkopuolella yhteiskunnallisesti yhteiskunnassa katsottuna marginaalista on myöskin yhteiskunnan ongelma, kun tarkastelemme siis terveyskustannuksia ja oikeuslaitoksia koituvia kustannuksia. Naiset äh, ovat äh, kaikkein suurimmassa vaarassa kotonaan. Usein nainen, joka joutuu onnettomuuden uhreksi, on ollut nimenomaan väkivallan uhri. Eikä tämä ole mikään tällainen väkivallan muoto, jota voitaisiin sietää tai sallia. Naisten, naisiin kohdistuva syrjintä ja sitä koskeva YK on yleissopimus täytyy viimekin saada allekirjoittaa myöskin EUn toimesta. Kiitoksia. Sitten herra Nikolaski, olkaa hyvä. Tätä mä de raportor din umbră doresc să Nikolaschik. Nikolaschik, olkaa hyvä. Sorry. Kesenem sípen. Vystavenie jedinca akémukoľvek druhu násilia má ďalekosiahle deštruktívne dôsledky. Jos ihminen alistetaan minkälaiselle väkivallalle tahansa, sillä on erittäin vakavat seuraukset yhteiskunnalle ja perheelle ja se täytyy tuomita, jos tämä väkivalta kohdistuu naisiin ja lapsiin ja on perhe, perheväkivalta näyttää olevan suurin syy kesken menoihin ja siksi onkin tärkeää käyttää kaikki mahdolliset rikosoikeuden antamat keinot, jotta voimme kohdistaa toimia näihin rikoksen muotoisiin. Haluaisin tuoda esiin kiireellisen tarpeen suojella köyhiä naisia sijaisäitiyttä tai kohdunvuokrausta vastaan. Tämä on hyväksikäyttöä ja se on erittäin suuressa ristiriidassa sen kanssa, että olemme kieltäneet ihmiskaupan tai ihmisruumiin osien käytön kaupankäynnin välineenä. Tämä on kansain... Kohdun vuokraus on tällainen rikos. Sitten rouva Dancila. deși sunt faptele cele mai în lume, violențele Kiitos puhemies. Vaikkakin naisiin kohdistuva väkivalta on yleinen ilmiö, jotkut teot jäävät silti rankaisematta, kun on kyse konfliktitilanteista perheessä ja rajatyöteissä tapauksista, niin täytyy muistaa, että olemassa maita, joissa väkivallan teot, jotka kohdistuvat naisiin, sukuelinten silpominen ja muut ilmiöt, jotka tehdään kotona perhepiirissä. Usein tytöt joutuvat, nuoret tytöt joutuvat tästä ilmiöiden kohteeksi. Euroopan unionin jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä voimakkaampiin ponnisteluihin tällaisen estämiseksi ja kunnollisia tilastotietoja tarvittaisiin toimien pohjaksi silloin kun on kyse sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Ja näiden tilastojen pohjalta pitäisi sitten ryhtyä laatimaan asianmukaisia toimia näiden ilmiöiden kitkemiseksi. Meidän täytyy myöskin toimia Euroopan unionin instituutioiden toimielinten tasolla ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu. Domna deputat Nikolai. Kiitoksia. Ja nyt Rova Nikolai saa puheen în calitatea mea de raportor din umbră doresc să. minun omin, varjoesittelijän ominaisuudessa haluan kiittää ja onnitella sydämellisesti esittelijää hänen työstään. Minun mielestäni meidän pitäisi nyt eh, välttää muodollisuutta tämän keskustelun käymisessä ja tämän teeman käsittelemisessä, sillä jos meillä ei ole koherentteja, johdonmukaisia ja päättäväisiä tekoja, jotka seuraavat tätä keskustelua, koko keskustelu on täysin vailla sisältöä ja juuri siksi me tarvitsemme direktiivin. Taloudelliset kustannukset naisiin kohdistuvasta väkivallasta, e, niitä ei ole tutkittu vielä kovin vakavasti eikä valitettavasti tässä mietinnössäkään, mutta jo ennen tätä mietintöä tätä ilmiötä ei ole taloudellisesti liiemmin tutkittu. Siitä huolimatta uskomme, että toten tässä talous- ja finanssikriisin aikoina ne kustannukset, jotka syntyvät tästä väli, vä, väkivallasta, saavat aikaan satojen miljoonien vahingot. Sen, senkin takia meidän pitäisi pyrkiä paitsi taloudellisin myös poliittisin ja oikeudellisin välinein taistella tätä ilmiötä vastaan. Kiitoksia. Sitten rouva Morvai. Yksi minuutti, olkaa szépen. Eh, gratulálok a raportőr eh, kiváló munkája. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella lämpimästi esittelijää hänen erinomaisesta mietinnöstään. Olen suorastaan ylpeä siitä, että tämä mietintö on niin hyvä kuin se on. Kyse on naisesta, joka laati tämän mietinnön, siksi olen erityisen ylpeä. Ja tässä selkeästi todetaan, että liian vähän on ryhdytty torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Me tarvitsemme yhtenäisen eurooppalaisen säännöstön. Kyse myöskin Euroopan veromaksien rahoista, joita tuhlataan silloin, kun korvataan niitä vahinkoja, joita naisiin kohdistuva väkivalta aiheuttaa. Tämä raha voitaisiin käyttää paljon paremminkin, parempiin tarkoituksiin. Erityisestikin pitäisi varmistaa se, että naiset, jotka joutuneet väkivallan uhreiksi, saavat myöskin mahdollisuuden päästä tu- suojan piiriin, että heitä ei unohdeta. Meidän täytyy varmistaa, että naiset saavat apua silloin, kun he apua tarvitsevat. Budapestissa on ryhdytty toimiin. Siellä tehdään työtä esimerkiksi prostituoitujen hyväksi joille omin silmin nähneet, minkälaista tukea naiset tarvitsisivat, mutta eivät sitä kuitenkaan valtiolta saa. Kiitoksia sitten herra Luhanu. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tästä mietinnöstä käy ilmi myös se, että meidän täytyy aivan erityisesti ponnistella naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi sekä jäsenmaissa että Euroopan tasolla. Daphne-ohjelma täytyy uudelleen aktivoida ja sellaiset maat, joissa tällaisia väkivaltatekoja esiintyy, ne täytyy ottaa mukaan siihen. Monilla ihmisillä on psyykkisiä ongelmia nykyään ja psyykkisiä psyykkiset ongelmat joskus johtavat väkivaltaan. Meidän täytyy pystyä tekemään yhteistyötä Euroopan unionin sisällä poliisivoimien kanssa, poliisiyksiköiden kanssa. Meidän täytyy tunnustunnistaa tämä ilmiö erittäin täsmällisesti ja selvästi. Myös Tukholma-ohjelman sisällä käsitellään näitä aspekteja. Ja totta kai Nämä ponnistukset vaativat myös taloudellisia välineitä ja Daphne-ohjelma on oikea kehys sille. Kiitoksia. Frau Rova Regnerillä on nyt puheenvuoro. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen. Kun on kyse tasavarjokysymyksistä, Euroopan unioni on ollut niiden puolesta puhuja. Samoin pitäisi olla myöskin naisen kohdistuvan väkivallan suhteen. Väkivalta, joka kohdistuu naisiin, on myöskin kallista. 33 miljardia euroa tulee vuosittain kustannuksia naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen seuraamuksista. Ja näiltä ihmisiltä viedään tuuli purjeista. Ja kun tarkastellaan niitä toimenpiteitä, niin täytyy myöskin tarkastella kustannuspuolta tuomareiden, poliisien ja tutkijoiden koulutus. Niiden puolesta vedetään tässä mietinnössä ja siksi lämpimästi kiittäisin mietinnön laatijaa siitä, että mainitsemme kaikki seikat. Erityisesti huomiota pitäisi kiinnittää työpaikalla esiintyvään väkivaltaan, koska silloin on kyse aivan erityislaatuisesta väkivallan muodosta. Sekin pitäisi muistaa. Kiireen suolashra. Ja lopuksi annan puheenvuoron rouva Roitovalle. Yksi minuutti. Olkaa hyvä, rouva Roitova. Kiitos. Joka kerran, kun näemme kotiväkivallan uhrin, naisen tai lapsen lehdissä, mietimme, miten on mahdollista, että ympäristö ei ole reagoinut komission strategiassa täytyy olla konkreettisia mekanismeja, joilla diagnosoidaan tällaiset tapaukset. Myös sosiaalipalveluiden puolelta pitää saada nopea apu uhreille. Tarvitaan voimakkaita rangaistuksia, jotka liittyvät uskonnollisiin riitteihin, ja on myös koulutettava tuomareita, jotta tätä väkivaltaa ei suvaita lainkaan, myöskään sukupuol- sukuelinten silpomista. Heidän äh, uhrien on saatava myös ilmaista oikeusapua. Kiitän tästä mietinnöstä, enkä minä vastusta kappaletta J. Anteeksi, minä en äänestä tämän puolesta, koska tässä on äidin ja lapsen suhteeseen liittyvä ongelma. Malmström. No niin, näin pääsimme tämän teeman loppuun tai keskustelun loppuun. Ja nyt annan vielä loppupuheenvuoron Rova Malmströmille komission nimissä. Very, very important... Kiitoksia. Tämä oli erittäin tärkeä keskustelu aiheesta, joka on lähellä meidän monien sydäntä. Kiittäisin esittelijää tästä merkittävästä mietinnöstä, myöskin kiittäisin varjoesittelijöitä. Kuten aluksi toteaisin, komissio suunnittelee useita toimenpiteitä, Uhrien oikeuksia koskeva paketti on erittäin tärkeä. Se tulee ensi kuussa. Lisäksi meillä on yleinen tasa-arvopolitiikka, jolla edistetään tietoisuus- tai valistuskampanjoita ja tämän tyyppistä toimintaa. Nyt olemme hiomassa loppuun Euroopan neuvoston yleissopimusta, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivaltaa ja tasa-arvoa. Ja sitten kun tämä on valmis, se tullaan esittelemään neuvostolla ja parlamentille. Sitten se tulee oikeudellisesti sitova niiden asioiden suhteen, joiden kohdalla Euroopan unionilla on toimivaltuuksia. Te hyväksyitte direktiivin, joka koski ihmiskauppaa. Siinä oli mukana monia seikkoja, jotka auttavat ennaltaehkäisemään ilmiöitä ja myöskin tukemaan naisia ja lapsia, jotka joutuvat ihmiskaupan uhreiksi, olipa sitten kyse seksuaalisesta hyväksi käytöstä tai muusta. Turvapaikkapaketissa myöskin otetaan huomioon naiset, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhreiksi ja muut haavoittavaiset ryhmät. On suuri sääli, että naiset ja tytöt Euroopan unionissa joutuvat pelkäämään päivittäisessä elämässä. He pelkäävät väkivaltaa, he pelkäävät raiskauksia, he pelkäävät seksuaalista hyväksikäyttöä ja usein tekijöinä ovat ne ihmiset, jotka ovat erittäin läheisiä ja joihin heidän pitäisi voida luottaa avopuolisota, puolisota ja niin poispäin. Meidän täytyy ryhtyä toimiin ja varmistaa, että konkreettisia tuloksia saadaan hyvin nopeasti, koska kyse on törkeästä ihmisoikeusrikkomuksesta. Harva mies, mutta kovin urhea mies osallistui tämän keskusteluun. Kyse ei pelkästään naisten asiasta, kyse on ihmisoikeuksista. Saamme aikaan tuloksia ainoastaan tekemällä yhteistyötä naisten ja miesten kesken, jotta tästä kammottavasta ilmiöstä päästään eroon. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy saada aikaan Eurooppa, jossa naisilla ja tytöillä ei ole syytä pelätä pelkästään siksi, että he kuuluvat ikään kuin väärään sukupuoleen. Kiitoksia tästä keskustelusta, puhemies. Thank you, Mrs. Commissioner. And now I give... Kiitoksia komission jäsen. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle Rouva Svenssonille. Kiitos. Haluan aloittaa kiittämällä kollegoita viisaista sanoista keskustelussa ja tästä yhteisestä päättäväisyydestä, että meidän on torjuttava tätä ilmiötä. Komissiolle haluaisin sanoa, että me odotamme tätä rikosuhripakettia, että uhrit saavat enemmän tukea, mutta tarvitaan myös direktiivi, jotta voidaan taistella tätä väkivaltaa vastaan. Ei tarvitse olla samaa mieltä kaikista sanoista tässä mietinnössä, mutta kyllä tälle mietinnölle – tarkoittaa sitä, että tarvitsemme direktiiviä. On tärkeää osoittaa kaikille näille naisille, jotka elävät näissä väkivaltasuhteissa, että heillä ei ole mitään syytä hävetä tai pelätä. Jos me äänestämme myönteisesti tästä mietinnöstä, tarkoittaa sitä, että nämä naiset eivät joudu kantamaan syyllisyyden taakkaa. He ovat rikoksen uhreja ja heitä on suojattava monia naisia on, jotka ovat selvinneet tästä äh, rikollisuuden kierteestä kansalaisjärjestöjen, naisjärjestöjen, yhteiskunnallisten rakenteiden avulla. Ja nyt on korkea aika, että nämä yksin eivät joudu kantamaan tätä taakkaa harteillaan ja auttamaan näitä naisia. On hyvin tärkeää, että me nyt rikomme tämän hiljaisuuden ja osoitamme, että on olemassa tukea näille, jotka kärsivät väkivallasta. Haluan korostaa myös, kuinka merkittävää on, että me osoitamme, että tämä on ongelma, joka tapahtuu kaikissa yhteiskunnan osissa, luokissa ja kerroksissa. Ei ole mitään erityisiä ryhmiä, jotka tästä kärsivät eniten. Sitä tapahtuu kaikissa yhteiskuntaluokissa. Minä toivon, että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät tästä mietinnöstä myönteisesti, että naiset eivät joudu enää kärsimään väkivallasta, että naiset ja saavat itselleen ja lapsilleen hyvän elämän. He tarvitsevat tukea meiltä. Kiitän kollegoita vielä kerran heidän teidän voimakkaasta päättäväisyydestä ne. Yhdessä me voitamme tämän. Köszönöm szépen, képviselőasszony, egyházi. Kiitoksia, parlamentin jäsen. Haluan ehkä vielä itsekin sanoa tähän jotain. Jumalahan loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja sitten tässä on kysymys myös ihmisarvosta – ja se koskee myös naisia. Tähän päätän tämän keskustelun. Huomenna kello 12 tästä mietinnöstä on äänestys.